Buenos días. Hyvää huomenta. Si les parece, vamos a comenzar. Aloitamme kokouksen. pyytäisin anteeksi puheenjohtajan puolesta. Hän ei päässyt paikalle tänä aamuna ja siksi minä johdan tämän päivän valiokuntakokousta. Ennen kuin tässä aloitetaan, esityslistan läpikäyminen haluaisin ottaa esille, että tänään tässä viimeisessä kokouksessa maatalousvaliokunnassa Paolo Rossetti, kollegamme. Paolo Kaston koordinaattorini avustaja. Como muchos de ustedes saben, Antonella... Kuten monet tiedätte, Antonella on viettänyt 11 vuotta täällä Euroopan parlamentissa. Seitsemän näistä vuosista herra Castron avustajana. Hän on tehnyt työtä maatalouksessa, todella paneutuneena viimeisessä maa YMPn uudistuksessa. Hänellä on nyt edessään uusia haasteita ja mahdollisuuksia ja haluaisin sanoa varmasti kaikkien nimissä minulla oli onni tänään saada puhua tästä aiheesta. Haluaisin kiittää häntä hänen antaumuksestaan työhön, hänen luonteestaan, tavastaan olla ja toimia ja toivotan hänelle kaikkea hyvää ja menestystä jatkossa. Bueno, ja Paolo, pues, mm, lo siento. Paolo, olen pahoillani sinun puolestasi. Sí, señor Año. Olkaa hyvä. Koska saatan menettää öö, työpaikkani, niin voisinko pyytää palvelultani pallo Hän haluaa tarjota, haluaa tarjota palvelutani assistenttina. Onko le pidamos Antonella. Hyvä niin. Hyvä äh, to, suhtautua tähän huumorilla ja Paolo, Me olemme sinun rinnalla tässä uudessa vaiheessa. Sitten mennään kohtaan numero yhdeksän. Aiheena Euroopan unionin yleinen talousarvio me olemme äänestäneet viime ku... me... maatalousvaliokunta laatti lausuntoa yleisestä talousarvioesitystä viime kuukausien päätöksen mukaisesti ja käsitellään näitä lukuja. Britti kansanäänestyksen jälkeen Euroopan komissio on lykännyt talousarvioesityksluonnosta ensi vuodeksi niin, että olemme saaneet sen vasta ensimmäinen heinäkuuta neuvostoon arviointia ei ole saatavissa ennen kuin vasta tämän kuun puolessa välissä, koska monet maataloustarkistukset liittyvät neuvoston arviointeihin. Meidän esittelijämme herra Jaar ei tule tänään esittämään kantaansa näistä mistään luvuista, vaan antaa kuvan kokonaisuudesta. Lisäksi herra Jaar on laatinut lausunnon 2017 yleistä talousarviosta, joka perustuu komission talousarvioesityksen luonnokseen, jonka hän sitten jatkossa esittelee tänään. Herra Jaar. Kiitos puheenjohtaja. Ja te jo johdon sanoitte, että Brexitin vuoksi meillä on tiukan äh, aika pulaa, koska komission luvut luot aika myöhässä. Nyt tästä aikataulusta johtuu aika vaikeita ongelmia. 30. elokuuta siis äh, budjettivaliokunta siis, siis 3. elokuuta on valiokunnassa ja sitten määräaikatarkistukset ja budjettivaliokunnassa on ensimmäinen syyskuuta ja budjettivaliokunta käsittelee asiaa 28. syyskuuta. Vahvistaa silloin työelman ja sitten tarkoitus on, että tämä hyksyttäisiin lokakuun toisella täysistuntoviikolla täysistunnossa. Ja tässä seuraavassa johtopäätöstä meidän täytyy nyt pyrkiä jo ensimmäisenä kokouspäivänä 29. elokuuta pitämään varjostelijoiden kokous pyrin tätä hoitamaan sähköpostilla. Tämä on lähes hävytöntä, mutta meillä ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta varjoesittelijöiden kokouksen järjestämiselle ja puhua sisällöllisistä asioista. Tämän aion hoitaa nyt vielä sähköpostilla, mutta olisi erittäin tärkeää, että ennen kuin meillä on äänestys valiokunnassa 30. päivä, pitäisimme tämän varjoistelijoiden kokouksen. Toinen kommentti. Minua hämmästyttävät ne varjoistelijat, jotka nyt ovat jo käsitelleet tätä luonnosta ja toteavat, että kolme, niitä kolme kohtaa puuttuu. En ole niitä pois siksi, että ne olisi tärkeitä, vaan siksi, että meidän esityksemme oli liian pitkä, joten joudumme kolme kohtaa poistamaan, mutta ne on mahdollista tarkistuksen kautta ottaa nämä kolme kohtaa uudestaan sisään. Se on mahdollista tarkistuksen myötä, näin teemme mutta me jouduimme nyt tässä noudattamaan sääntöjä, joita siitä, miten pitkä tällainen lausunto voi olla, ja tämä johti siihen, että joudumme hiukan lyhentämään tätä ensimmäistä versiota. tässä on kuitenkin varaa vielä tilaa, tilaa vielä parannuksille, ja rauhoittelenkin tässä nyt varjoesittelijöitä. Voimme tehdä parannuksia. Itse lausunnosta komission talousarvio luonnos verrattuna vuoteen 2016 5,7 prosentilla ovat alenneet, osoittavat summat eli 3,6 miljardilla. Nämä lyhen leikkaukset ensimmäisessä pilarissa, ne otamme tietoomme. Näitä oli, näitä <clears throat> oli odotettavissakin, sillä ensimmäisessä pilarissa olemme päässeet aika pitkälle kohti tavoitteita. Me tiedämme, miten suuria palkkiot ovat, joten nämä leikkaukset oli suunniteltukin. Tämä liittyy rahoitusteknisiin kysymyksiin, Kroatia on liittynyt jäseneksi ja meillä ei ole tässä nyt alkaa mitään suuria ongelmia, että voidaan, että voimme ottaa tiedoksi, koska suorat maksut on turvattu ja, ja se, mitä siitä seuraa on, välttämätöntä, mutta sitten näihin tarvitaan suuria reserviä, koska hehtaarit ovat tiedossa, summat ovat tiedossa, joten ei tarvita mitään suuria varauksia. Kohdassa kolme tilanne on sitten huomattavasti hankalampi. Toisessa pilarissa on huomattavasti, huomattavasti suurempia leikkauksia, 23,1 prosentin suuruinen leikkaus. Tätä emme voi hyväksyä tässä muodossa. Me tarvitsemme tässä hiukan selityksiä kollegoilta budjetilta ja komissiosta. On kaksi tapaa selittää asiaa. Ensinnäkin on sanottu, että jos leikataan, niin sitä ei voida hyväksyä, sillä ja toinen on mutta sitten se, että jos keskipitkäistä rahoitusottelua katsoo ja katsoo toista pilaria, niin huomaa, että siinä on tämä tällainen sinus käyrä ensin se nousee korkeasti, kun lähtee käyntiin, mutta se merkitsee sitten sitä, että ensi vuonna ei tulisi enää, tai tulevina vuosina ei tulisi leikkauksia, mutta tässä muodossa meillä hyväksyttävää, koska leikkaukset toisessa pilarissa maaseudussa merkitsee ympäristö- ja investointiohjelmia, mikä ei ole hyvä asia. Kolmanneksi olemme kriittisiä marginoinnissa, marginaalissa, joka on lähes puolet. Me olemme aina korostaneet sitä, että me meillä on pienempi marginaali verrattuna aiempiin talousarvioihin, koska todellisuudessa marginaali merkitsee sitä, että on pienempi, pienempi reservi odottamattomille asioille, kuten erilaisille kriiseille, ja lähestulkoon aina toteammekin siksi, että haluaisimme, että marginaali säilyisi maatalouden osalta ja että sitä ei leikattaisi. Ja kolmanneksi tietysti puhun vielä sitten siitä, että olemme sitä vastaan, että nyt tätä suunnitellaan muille alueille käytettäväksi. Tämä on asia, josta täytyy käydä voimakasta keskustelua budjettivaliokunnassa, koska ainakin puolet marginaalista ollaan siis leikkaamassa ja halutaan käyttää esimerkiksi pakolaiskriisin hoitamiseen. Ja minusta tätä varten ei ole luotu maatalousbudjettia, että sitä käytettäisiin pakolaiskriisin hoitamiseen. Tämä on sellainen asia, että se, joka on tämän tilauksen tehnyt, se saa myöskin maksaa laskun, eli jäsenvaltioiden pitää keksiä jotain muita ratkaisuja tähän, kun syntyy kustannuksia pakolaiskirjasta. Siihen tarvitaan myöskin omaa rahoitustaan, eikä siihen voida käyttää maatalousbudjettia. Se on hyviä uutisia, en halua vaieta niistä. <clears throat> niin, äh, nyt tuetaan edelleenkin vielä miljoonalla koulumaitoa ja, ja mehiläisten hoitajille, tehän tiedätte, että Mähiläiskuningatar on poistunut jo parlamentista, mutta mehiläisten hoito on edelleenkin tärkeää. 24 miljoonaa sitä on edelleenkin tähänkin tarkoitukseen käytettäväksi. Mehän olemme todenneet myös, että meidän pitää olla valmiita paremmin kriiseihin, varautua niihin paremmin. Sitä varten tarvitaan reservejä, marginaalien täytyy säilyä. Olemme myöskin todenneet kohdassa 14, että jotta maatalous säilyy kilpailukykyisenä – ja jotta voidaan täyttää kaikki YMPn tavoitteet. Me tarvitsemme budjetin ja olemme selkeästi muotoilleet senkin, että jos tavalla tai toisella neuvosto tai kuka tahansa, että jos lisätään tai yhteiskunnan lisää vaatimuksia maataloudelle esittää lisää toiveita, totta kai ne täytetään, mutta se merkitsee myös sitten sitä, että <clears throat> rahoituksen tuki myös löytyy tälle Eli jos on lisää toiveita, niin sinun pitää olla myöskin lisää rahaa. Tämäkin tullaan muotoilemaan tähän tekstiin mukaan. Eli kokonaisuudessaan siis valoa ja varjoa. Valoa on ehkä hiukan enemmän. Meidän täytyy katsoa vielä sitten, mitä, mitä näille leikkauksille tapahtuu, joita ne kaikkea on toisessa pilarissa ja jossa ne eivät ole ymmärrettäviä odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua ja pyytän hy- kiittää hyvästä yhteistyöstä varjoesittelyjen kanssa. Jos me jatkamme työtä tällä tavalla edelleenkin, saamme aikaan hyvän lausunnon, joka on täällä valiokunnassa sellainen, että saa enemmistön taakseen. Ja toivottavasti sitten myöskin jotkin asiat löytävät eh, tiensä budjettivaliokunnan kannanottoon. Kiitos. Muchas gracias, señor Kiitoksia, herra Jaar. Herra Castro saa puheenvuoron. Presidente, intervengo nome di Tibor kollega che... Kiitos puhun Tibor Sanin puolesta, joka on varjoesittelijä ja hän ei pääse tänne aamulla paikalle. Haluaisin vain kiittää teitä työstä, jota hän tekee. Me työskentelemme samalla aaltopituudella. Meillä on sama näkemys ongelmista. Maatalousbudjetin leikkaukset ovat suuria, ne saattavat olla vakavia. Prosessia täytyy seurata tarkkaan. Eli täytyy olla valmiina 28.8. kokoukseen ja kenties laatia etukäteen tarkistuksia niin, että varmistamme, ettei neuvosto mene pitemmälle kuin komission leikkaukset, jotka ovat jo merkittäviä koska näiden varojen siirtäminen toisen osan budjettiin ja muiden politiikkaongelmien maksattaminen maataloudella vaarantaa maatalouden. Emme voi sallia sitä, että maatalousbudjettia lainata, leikataan Kiitos päättää. Toivon, että kykenemme työskentelemään lähes yhdessä. Kiitoksia, Castro. Joku muu vielä talousarviosta? Rouva Müller. Minä luonnollisesti haluaisin myös varjoesittelijämme nimissä kiittää Peter Arja koko sydämestäni hyvästä esityksestä. Me voimme vain tukea häntä ja joka tapauksessa meidän täytyy pyrkiä kehittämään hyvää strategiaa niin, että maatalousbudjetissa ei jouduta suuriin leikkauksiin. Me todellakin tarvitsemme hyvän lausunnon kaikilta ryhmiltä ja olemme mielellämme mukana sen laatimisessa. Gracias, señora Müller. Kiitoksia, Rova Müller. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Vega. Ora, bon dia. Este... Hyvää huomenta. Tämä talousarvio uskoakseni kulkee nyt aivan väärään suuntaan. Siinä hankitaan hidasta kuolemaa toisaalta Euroopan maataloudelle. Ja meillä on koko joukko YMP-uudistuksia, jossa tarvitaan, jos, johon tarvitaan suurempaa liberalisaatiota, mutta meillä ei ole välineitä, välineitä kohdata markkinoille syntyvää epävakautta. Ja tämä budjetti osoittaa tämän ristiriidan. Se ei vastaa todellisuuden tarpeita. Se on erilaisen tilanteen budjetti kuin nyt eletään, mutta todellisuus on peräisin viime vuosina harjoitetusta politiikasta, esimerkiksi maitokiintiöt, liberalisaatiota on sielläkin harjoitettu vakavin seurauksen esimerkiksi mitä tulee hintavakauteen. Hiljattain ja viime vuonna aivan erityisesti olemme saaneet nähdä miten on käytetty marginaaleja ja muita välineitä, jotta tätä epävakautta voitaisiin jotenkuten käsitellä. Me haluamme hylätä kaikki vähennykset määrärahoissa, jotka voisivat kuitenkin tavata jonkinlaista korvausta näistä vakavista kriiseistä, joita maatalous on läpikäymässä tällä hetkellä. Ja aikaisemmin ja edelleenkin me puolamme YMP-budjettia. Sen ei pitäisi maksaa Venäjän kauppasaaron seuraamuksessa. Sehän oli poliittinen päätös, joten jo, jonkun muun budjetin kohdan pitäisi kantaa seuraukset tästä poliittisesta päätöksestä. Viljelijät eivät tästä kauppasaarosta ole vastuussa, joten heidän ei pitäisi kärsiä EUn ulkopolitiikasta. Tämä on kuitenkin aiheuttanut heille järkyttäviä seurauksia. Sitten vielä lopuksi yksi tärkeä seikka eläinten terveys ja metsien terveys. Me olemme saaneet nähdä, että moninaiset sairaudet vaivaavat eläimiä, onko se sitä siipikarjasta, seoista tai erilaisista kasvisairauksista. Tämä johtuu, on myös yksi globalisaation seurauksista ja siitä, että ihmiset tavarat liikkuvat yhä enemmän. Ja tässä budjetissa pitäisi antaa enemmän varoja tällaiselle toiminnalle, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä eh, tauteja ja vasta sitten näistä seurauksista on kyllä sitten eläinten tai kasvien terveydestä. Kiitoksia herra Viega. Sitten herra Agnew. Thank, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme maatalousbudjetin pienenni, kysymyksestä. Minua kiinnostaa se, että kaksi kuukautta sitten minä olin komission jäsen Hoganin kanssa kansanäänestyskeskustelussa. Vuonna kyse olisiko hän pitänyt tulla yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja niin vedota siihen, miten ihmiset äänestää. Ja minä vastustin häntä keskustelussa ja minä pääsin vähän uhkapeliin ja sanoin, että minun mielestäni maatalousbudjettia leikattaisiin ja te rahaa maahanmuuttokriisiin. Ja odotin, että komission jäsen olisi kumonnut kaiken mitä sanoin, mutta ei hän kumonnut sitä mitenkään. Ja saimme nyt ajattelemaan, että, että nämä leikkaukset ovat tulossa. Haluaisin katsoa vähän eteenpäin. Ei tämä liity mitenkään Brexitiin. Olen ollut täällä seitsemän vuotta ja täällä jatkuvasti valitetaan. Viljelijät haluavat rahaa siihen ja tähän. Haluaisin ihan harkita sitä tällaista äh, äh, eräänlaista äh, arvokasta kuoleman järjestelmää. Viljelijät, joiden tilat ovat loppumassa, he voisivat ottaa kertamaksun vastaan. Ja sen jälkeen heidän pelloillensa ei voisi maksaa enää tukiaisia. Ja sitten maa, jos ei todellakaan ole enää viljelykelpoisesti jälleen ää, voitaisiin vaikka palauttaa luonnontilaan tai todennäköisemmin kun oliviljelijä ottaisi vastaan, niin kann, kannat, sitä tosi kannattavaa tilaa. Tätä kuinka hallinnollisesti kallistaan tukea 50 hehtaarin tiloja. Se ei ole järkevää. Mä tiedä, että tämä on harha oppi, mutta aidosti uskottaa. Muchas gracias, señora Kiitoksia. Sitten edustaja Flanagan. Thank you very much. Kiitos. Saanko sanoa herra Agnewlle, että kyllä te olette ollut aika lailla tässä valiokunnassa ja siihen, että olette euroskeptikko. Kyllä jotkut euro fiilit voisivat, eurosta, euro, euro, Eurooppa-tukijat voisivat ottaa mallia teistä, koska on ironista, että, että on yleisempää, että euroskeptikot tulevat tänne. Minä olen nähnyt sen yhden tekijän, joka vaikuttaa tähän budjetin pienenemiseen, on se, että tälle ei ole yleisön tukea, koska yleisön tästä maksaa. Meillä on työ tehdä, itselläni on ollut työ tehdä, siinä, että vakuutamme ihmiset siitä, että on hyvä ajatus, että viljelijät saavat enemmän rahaa ja että tuo raha ei jää heidän taskuisiin, se käytetään. Olen sanonut tämän ennenkin tässä valikunnassa, mutta minun talossa, niin me, en, minä en tule maa, maatalouden parista. Minun isäni oli puuseppä, mutta ilman äh, rahaa, jotta olisi tullut näille viljelijöille, ei sitä olisi laittu mihinkään äh, vaatekaapeisiin. Sillä olisi rakennettu, maalattu taloja ja sillä sai ottaa paljon työllisyyttä myöskin itse maatalouden ulkopuolella. Joten meidän täytyy saada tämä viesti edelleen, edelleen välitetyksi. Mutta toinen asia on sitten se, että jos sitä, mitä jotkin ihmiset sanoo, niin todellisuus on se, että monet ihmiset ovat ärtyneitä siitä, että nämä rahat suuressa määrin eivät koskaan ne päädy viljelyyn. ne päätyvät massatuottajille Larry Goodman Irlannissa, jolla on oma yksityinen lentokone. Miten voi perustella budjettia, joka päätyy tällaisen yksilön taskuun, jolla on oma yksityinen lentokoneensa? Tätä ei voi myydä. Me haluamme tämän toimivan. Me haluamme, että eh, jos kohdistuu tällaista painetta budjettiin yleisön taholta, niin meidän pystyy, pystyy vakuuttamaan ihmiset, mutta tällä hetkellä se on mahdotonta. Flanagan, Kiitoksia, herra Flanagan. Sitten herra Des. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen ollut yli 25 vuotta parlamentin jäsen ja joka vuosi huomaan sen, että on hyökkäyksiä maatalousbudjettia kohtaan. Näin oli Saksassa, näin on täällä. Meidän pitää kaikkien nyt pysyä yhdessä ja etsiä hyviä argumentteja. Edellinen puhuja oli aivan oikeassa, että rahat eivät aina, niitä aina käyttää järkevästi. Asianmukaisesti siitäkin pitää keskustella, mutta ei voi olla niin, että maatalousbudjetti Euroopan tasolla muuttuu louhimoksi, josta käytetään varoja muihin politiikan alueisiin. Kyllä suurin osa jos ajatellaan sitä suurin osa Venäjän boikotista, josta maatalous oli vastuussa, niin kuitenkin kokee sen rasituksena ja maanviljelijät kärsivät siitä. Emmekä me voi rahoittaa pakolaiskriisiä, rahat täytyy löytää muualta. Tämän Peter Jaar aivan oikein totesi ja haluankin vielä kerran kiittää häntä siitä, että hän on nyt käsitellyt tätä erittäin vaikeaa aineistoa. Minulla oli muutaman viikon ajan ollut vihainen siitä, että Saksan talousministeri on vaatinut, että ei voi olla niin, että suurin osa tai eri, eräs suurimmista EUn budjetissa on maatalouspolitiikalla. Olen todennut, että jos kaikki muut julkiset ää, äh, alueet, kuten maatalouspolitiikka, ää, äh, rahoitettaisiin, tai kuin budjetissa, koska vain yksi prosentti julkista rahoista, ne, se ryhmä, joka huolehtii päivittäin siitä, että puoli miljardia ihmistä saa ruokaa, Tämä on todella pieni summa, ja jos tämän sitten jakaa tällä tavoin, silloin ymmärtää, mistä nämä rahat tulevat. Ja ne kollegat, jotka voi vielä olleet täällä pitkään, heille sanoisin, maatalousbudjetti Euroopan tasolla on ollut joskus 87 prosenttia kokonaisbudjetista, koska silloin ei juuri mitään muuta, mitä Euro- Euroopan tasolla, mitä olisi rahoitettu Brysselistä – nyt tämä yksi prosentti, jonka me saamme, siitä ei meidän tarvitse sen kummin olla häpeissämme. Gracias, señor Des. Kiitoksia, herra Des. Vielä lopuksi herra Nikolson. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. on herra Bellerin puolesta, joka on herran varjaesittelijä. Hän ei pääse paikalle, kiittäisi herra Jaaria erinomaisesta mietinnöstä. Sellaista odottaisin häneltä kuitenkin. Hän on pätevä poliitikko. He voivat odottaa, että Eiser teille rakentavasti hänen kanssaan, kun hän etenee tämän asian parissa ja keskustelee varjostelijoiden kanssa. Tosiasia on, niin kuin muutkin ovat sanoneet, että meidän täytyy työskennellä yhdessä, mutta muistelen edellistä koordinaattoreiden keskustelua leikkauksesta maatalouden pääosastossa. Ehkä komissiossa voisi kertoa siitä, hän, hän ovat paikalla. Tuo on erittäin huolestuttavaa. Muistan, kun tulin tänne vuonna 1998, maatalous oli 45 prosenttia yli budjetista. Se on nyt vähemmän ja pienenee koko ajan. Minä uskon, niin kuin munkin ovat sanoneet, että meillä vastuu kaikilla tasoilla pitää huolta, että tämä on veron maksaa rahoja käytetään järkevästi. Kiinnostavaa. Tämä budjetti on erittäin tärkeä riippumatta, mitä Brexit-tapassa tapa, Brexitissä tapahtuu. Se on meidän viljelijöille tärkeää saada pari vuotta. Ja, ja suurintana tietysti jos Rangio saa aikaan kaikki ne tulokset, joita hän lupasi kampanjan aikana. Hän sanoi, että viljelijöiden asema paranee, mutta yleinen asema on EU-ssa parempi kuin yhdistyneen kuningaskunnan sisällä. Saan nähdä, miten tämä pitämällä aikavälillä näyttäytyy. Kun kuulen leikkauksesta, se on ihan ok niin kauan, kun pitää huolta, että palat käytetään paremmin. Että että rahat tulevat niille, joita tästä tarvitsevat maaseudun kehittämisessä tai muissa, mutta herra Flanagan sitten tärkeän näkökohdan. Olen nähnyt tämän vaalipiirissänikin maatalousrahaston varat tukevat maaseudun taloutta, kun lähtevät maatalouden kautta tulee Olen monta kertaa kotona sanonut, että ihmiset puhuvat tukea sitä. No, tuo suututtaa. Ei ole mitään sellaista kuin tukiaiset viljelijöille se ylläpitää ruoantuottoa tilalla, mutta se on myös aina kuluttajalle. Jos viljelijä ei saa tuota rahaa, niin kuluttajien täytyy maksaa enemmän supermarketissa tai missä he nyt maksavat, ostavatkin ruoan. Halvalla ruoalla on hinta. Ja jossain se johtaa katastrofiin, kun ihmiset pyrkivät tekemään, välttämään välttämättömiä kuluja. Joko viljelijöille maksetaan tuotannon kustannukset tai heitä tuetaan. Ehkäpä aika kohtaa, jolloin suuret tukea pitää maksaa. Ehkä kuluttajat ymmärtävät sitten, mistä ruoan kustannukset muodostuvat. Muchas gracias, señor Nicholson. Kiitoksia, herra Nicholson. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Herra Hauser. Äh, Kiitos puheenjohtaja, että saan tilaisuuden esitellä komission näkemyksen. Aivan aluksi luonnollisesti te, te ymmärrätte yleiset poliittiset puitteet, jotka johtivat siihen, että budjetti esitettiin niin myöhään tänä vuonna, ja ymmärrämme, että parlamentille ja neuvostolle tämä johtaa käytännön seurauksen, että on kovin vähän aikaa valmistella kannanottoja yksittäistä kohdista, jotka esittelijä ja parlamentin jäsenet ovat ottaneet esille, haluaisin sanoa seuraavaa. Aluksi se, mikä on budjetissa tärkeää, on se, että suunnitellaan täsmällisesti, miten paljon varoja seuraavana vuonna käytetään. Ei ole kovinkaan paljon järkeä, että budjettia valmistelevat kirjoittavat suuria summia vuoden 2007 budjettiin, kun me tämän päivän tiedon perusteella tiedämme, että näitä summia ei käytetä. Tätä taustaa vasten on ehkä myös äh, hiukan lähemmin tarkasteltava näitä niin sanottuja leikkauksia. Ensin tästä marginaalista on totta, että osa marginaalista, joka on käytössä otsakkeessa kaksi, on suunniteltu käyttäväksi pakolais- ja maahanmuuttokriisejä varten. Tämä on tehty siksi, että uskomme tämän päivän tietojen pohjalta, että näitä rahoja ei äh, tulla käyttämään maataloudessa vuonna 2017 ja että tästä syystä niitä voidaan käyttää näille tärkeille politiikan alueille ja kriiseille, jotka on tunnustettu kriiseiksi, voidaan käyttää. Sitten yksittäiset kohdat, jotka te mainitsitte, olipa nyt kysymys sitten vihaneksista, koulumaidosta Tässäkin niin sanotut leikkaukset, joita olemme kirjanneet tähän suunnitelmaan, koskevat eh, niitä tietoja, jotka meillä on, kokemusta, joka meillä on näiden yksittäisten ohjelmien toimeenpanosta. Jäsenvaltiot meidän eh, tietojen mukaan eivät pysty käyttämään varoja enemmän kuin tällä hetkellä on suunniteltu vuodelle 2017, eikä ole kovinkaan paljon järkeä osoittaa varoja tietylle budjettikohdalle silloin, kun tiedämme, että näitä varoja ei tulla käyttämään, koska viime kädessään nämä rahat sitten menetetään maatalous menettää ne otsakkeita, otsakkeessa kaksi, jos niitä ei tiettyyn päivämäärään mennessä vuonna 2017 ole, ole käytetty. Sitten vielä lyhyt kommentti toista pilarista. Puhutte siitä, että siinä on suuria leikkauksia – mutta ehkä pitäisi nähdä sitä taustaa vasten, että 2016 on poikkeusvuosi. Tiedätte, että maaseudun kehityksessä kahden rahoituspuitteen välisessä vaiheessa on aina päällekkäisyyksiä, tämä koskee ennen kaikkea vuotta 2016, eli vuoden 2007-2013 ohjelmat olivat vielä täysin käynnissä, ja monia niihin liittyviä maksuja on tapahtumassa edelleenkin vuonna 2016 ja samaan aikaan ovat käynnistymässä jakson 2014-2020 ohjelmat ja 2016 ne tulevat todella jo toiminnassa, joten on tällainen erityinen tilanne. Ja mitä tapahtuu on se, että maksut, jotka oli suunniteltu vuodelle 2014, joiden suuruus on 8,6 miljardia euroa, ne on siirretty vuosille 2015 ja 2016, jotta jäsenvaltiot saisivat tarvittavaa joustavuutta huolehtia näistä vanhoja ohjelmia koskevista maksuista. Meillä on siis tämä poikkeustilanne vuodelta 2016, ja se, mitä me nyt vuonna 2017 budjetissa esitämme, on paluu normaaliin. Eli tavallinen ohjelmien ohjelman jakso 2014-2020 alkaa vasta nyt olla tuntuva. Ja se merkitsee sitä, että 14 miljardia vuotta kohti on suunniteltu tätä, näitä ohjelmia varten, ja nämä 14 miljardia euroa ovat ö, olemassa löydettävissä tästä vuoden 2017 budjetista, ne on sinne kirjattu, ja meistä tämän pitäisi olla normaali menettely, jos ajatellaan tätä seitsemän vuoden jaksoa, Joten toisin sanoen ei ole oikeastaan mitään leikkauksia, me vaan palaamme takaisin normaaliin toimintamalliin ja hitaasti puramme niitä sumia, joita on syntynyt jaksolta 2007-2013. Ehkä mottona komissiolta voitaisiin sanoa leikkaukset maalautalouden niitä ei ole suunniteltu tässä muodossa. Me haluamme ja uskomme, että olemme esitelleet realistisen talousarvioesityksen, joka ottaa huomioon kaikki tarpeet vuonna 12, 2017, mutta tehän tiedätte, että tässä vaiheessa emme pysty tietämään täsmälleen, mitä vuonna 2017 tapahtuu. Syksyllä Parlamentissa tullaan keskustelemaan siitä syksyllä. Meillä on vielä tilaisuus oikaisukirjelmällä puuttua kriiseihin. Ja tehän tiedätte, että ensi viikolla Euroopan maatalousministerien neuvostosta tullaan käymään keskustelua ja, ja myöskään, myös kuulemaan komission esityksiä. Ja jos tarvitaan lisärahoitusta, meillä on oikaisukirjelmällä mahdollisuus syyskuussa nämä tarvittavat lisävarat otsakkeessa kaksi vielä asettaa käytettäväksi. Kiitos. Kiitoksia, herra Aplicaciones y ya para finalizar. Poissa teidän selvityksestänne ja tästä budjettikeskustelun loppupuheenvuorosta, mutta nyt vielä kuitenkin herra Jaar. Kiitos myös varjoesittelijöille, kiitos keskustelusta ja kiitos myös komission selitykselle. Totta kai pitää olla varovainen tämä kollegoille. Me puhumme vuoden 2017 budjetista. Emme voi sitä yhdistää mihinkään maatalouden uudistukseen. Totta kai meillä on parannuksia maatalouspolitiikan uudistukseen, mutta sitä ei nyt vielä tässä vaiheessa olla käsittelemässä. Joten haluaisin sanoa, että asiat ovat nousseet esille – se, että pidetään arvossa Euroopan maatalouspolitiikkaa. Haluaisin kollegoille muistuttaa siitä, kollegoita muistuttaa siitä, että e, keskipitkän e, rahoitusten osalta me otimme tähän selkeästi kantaa. Me sanoimme, että maatalous on pitänyt sanansa ja, ja se on ollut luotettava politiikka, e, nimenomaan luettava kumppani nimenomaan budjetin osalta – ja ajatellen myöskin tätä osuutta Euroopan budjetissa, ajatellen myöskin sitä, mikä on, se on alentunut, myöskin se, miten paljon varoja käytetään, henkeä kun sekin on alentunut. Ja meidän viljelemme olisivat iloisia, jos se voisivat saada riittävästi tuloja markkinoilta, eivätkä tarvitsisi mitään tukea Brysselistä, mutta niin kauan kuin tämä ei onnistu, niin kauan kuin yhteiskunta vaatii korkeampaa standardia, asettaa korkeampia tuotantoteknisiä vaatimuksia maataloudelle, heillä on myöskin oikeus näiden tässä seuraaviin korvauksiin mutta rukousmyön tavoin toistetaan toistuva sitä, että osuus Euroopan budjetista, maatalouden osuus siis koko budjetista on jatkuvasti laskenut ja viljelijät ovat olleet luotettava kumppani, koska maatalous ei ole mikään pohjaton kaivo, niin kuin joskus on sanottu. Minä aina suutun, kun tämän kuulen ottaa esille myöskin sen, että totta kai kun on puhuttu näistä marginaaleista, olemme tehneet näistä omia arvioitamme. Olemme nähneet, että rahaa tarvitaan pakolaisongelman ratkaisemiseen, mutta meidän todellakin kolmikantaneuvotteluissa vaatii, että parlamentin kollegat eh, huolehtivat siitä, että pidetään kiinni siitä, että se, joka tilaa, myös maksaa laskun, koska suuri osa kustannuksia joka liittyy eh, pakolais- kriisin on tulosta Eurooppa-neuvoston päätöksistä, joten ei ole reilua, että me tavallaan tästä tiukasta budjetistamme joudumme senkin rahoittamaan. Pitää olla varovaisia, kun tällaisiin suostutaan. Toinen pilari, niin otan tietooni sen, se, mitä komissio nyt sanoi, että kysymys oli tällaisesta teknisestä liikkeestä, ehkä tarkistuksissa saamme tämän jotenkin otettuksi huomioon, mutta kyllä me tunnemme toisaalta jäsenvaltioiden päätökset. Jos ensimmäisenä vuosina ongelma, ohjelmat eivät täysin vielä toimi, niin sitten viimeisenä vuosina yhtäkkiä tarvitaankin enemmän rahoja, kun rahat eivät ole ensimmäisenä vuosina, jäsenvaltiot unohtavat sen eh, ja eivät aseta riittävästi varoja käyttöön. Joten sanottu on vielä eh, varaa parannuksille. Pyrin siihen, että saisimme varjoestelyn kokouksessa ennen äänestystä otettua huomioon kollegojen ajatuksia ja odotan ilolla hedelmällistä yhteistyötä ja uskon, että saamme aikaan hyvän lausunnon, lausunnon, jota suuri enemmistö tukee, koska se on erittäin tärkeää, sillä jos me haluamme saada jotakin aikaa, maatalouspykän alueella, meidän pitää toimia mahdollisimman yhtenäisinä jotta voimme vakuuttaa kollegat uudettivaliokunnassa ja että ylipäätään parlamentti tekee hyvän päätöksen asiasta. Kiitos. Oh. Muchas gracias, señor Jar. Kiitoksia, herra Jar. Totta. Jos on niin yhteydessä, niin siitä, siitä löytyy voimaakin. Tässä tarvitaan kaikkien yhteistoimintaa. Nyt sitten tarkistusten Tarkistuksen voi jättää 22 heinäkuuta saakka puolen päivän mennessä. Vain englanniksi. Herra Agnew, vain englanniksi. Joten tämä on teille helppo homma. Me pidämme, rakastamme ystävältä kuningaskuntaa ja englantia. Nyt vain englanniksi näitä tarkistuksia voi esittää 28. heinäkuuta kello 12 mennessä. Seuraava kohta esityslistalla, numero 10. Tämä on lykätty syyskuulle 27.9. saakka, niin kuin puheenjohtaja eilen sanoikin. Ja sitten mennään suoraan komission esittelyyn aiheena Xylella fastidiosa bakteeri. Arvoisat työ, hyvät naiset herrat, ensimmäinen tauti, kerta tauti ilmeni Etelä-Italiassa. Kyseinen bakteeria on va- saastuttanut valtavan määrän olivipuutet alueella. 2014 Euroopan komissio päätti ryhtyä toimiin estääkseen sairauden leviämisen, joka aiheuttaa sen, että puut pikkuhiljaa me, kuo, nä, näivettyvät ja kuolevat. Aluehallinto Latsiossa ryhtyi oikeustoimiin, jo, joka tarkoitti sitä, että, sitä, että keskeytettiin ö, määräys poistaa puita sairaiden olivipuiden läheltä ja esitti tällaisen kysymyksen Euroopan tuomioistuimelle, oliko komission päätös laillinen. 9. kesäkuuta tuomioistuin julkaisi tuomionsa päätöksensä ja totesi, että komission päätös oli oikea ja vastasi neuvoston direktiiviä vuodelta 2029 Tämä liittyy suhteellisuusperiaatteeseen, siinä ennaltaehkäisyä. Sitten ensimmäinen kesäkuuta koordinaattorit poliittisissa ryhmissä päättivät järjestää keskustelun Sante osaston edustajan kanssa sairauden tämänhetkisestä tilanteesta ja ympäristöaseen valiokunnan ja jäsenet ovat myös saaneet kutsun tulla osallistumaan tähän kokoukseen. Alun perin täällä piti olla DG Santen pääjohtaja, mutta nyt komission edustaja onkin toinen ja hän tulee Rova Drotri. André esittelee viimeiset kehitykset ja toimenpiteet, joilla pyritään juurimaan ja estämään sen leviäminen. Tämä huolestuttaa meitä kovasti Etelä-Euroopassa. Hänen puheenvuoronsa jälkeen te voitte esittää kysymyksiä tai kommentteja. Annankin puheenvuoron rouva Andreelle, joka edustaa siis tänään komissiota. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät parlamentin jäsenet. Pyytäisin pääjohtajani puolesta anteeksi. Hän ei valitettavasti päässyt kestelmään tätä kohtaa maatalousvaliokuntaan. Esittelen tilanteen ja kerran sen, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun komissiossa Andrikaatteessa on ollut, tuli tänne 15.3. keskustelemaan. Ja kertoo, että komissio suhtautuu vakavasti tähän sairauteen ja pyrkii ehkäisemään sen leviämistä. on kolme jäsenvaltiota tällä hetkellä 28, jossa on todettu Xylella fastidio samaa perällään, eli Italia 2013, Ranska 2015 ja ihan äskettäin Saksa. Puhun vähän enemmän noista kolmesta tapauksesta. Muut jäsenvaltiot ovat aloittaneet maaperänsä valvonnan – ja 2015 valvonta osoitti, että yksilöllä ole heidän maaperällään. Maaliskuussa komissio kuuli uusista tartuntakohteista Italiassa ja se teki myös auditoinnin. Ja Italiassa komissio totesi, että yksi osa maata on, on yksilöllä vapaa. Ja 15.4. äänestettiin päätöksestä, jossa muutettiin tämä ää, alue, jossa sitä esiintyy ja rajavedettiin 40 kilometriä pitempään pohjoiseen. Se on lähinnä ja Letsen alue kutakuinkin, jossa pyritään hillitsemään sairautta. Ja, ja kaksi suojavyöhykettä, 10 ja 20 kilometrin suojavyöhykkeet. Ja niillä toimen pitää olla radikaaleja. Täytyy pitää huolta, että tauti ei leviä pohjoisessa paljon – olivintuotantoa eikä tietenkään muuhun Eurooppaan. Tämä päätös on tehty ja komissiossa 12.5. Päätöksen jälkeen pyysimme Italiaan esittämään uuden toimintasuunnitelman, erityisesti Apuliassa. Italiassa on useampia tapauksia, ja paikallistasolla toimenpiteitä on riitautettu, kuten tarvittiin alueellinen oikeus ja sitten kysymyksiä tuomioistuimille, EU-tuomioistuimille. Tuomioistuin kesäkuussa kävi läpi josko tainen poistaminen, eli puiden kaataminen ja 100 metrin suojavyöhyke olisivat olleet suhteellisia ja oikeutettuja tutkimuksien perusteella – ja komissaari on tyytyväinen, että tuomioistuin totesi, että pitää ovat noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja ovat oikeutettuja. Miltä perusteelta olemme pyytäneet Italialta toimia, jotka ovat päätöksen mukaisia? Terveyden pääosasto DG Sante on pitänyt kokouksia Italian maatalousministeriön edustajan kanssa, joka selitti, että ovat pyytäneet alueellista tuomioistuinta toimimaan tuomioistuimen päätöksen mukaisesti ja mahdollistamaan puuden kaatamisen ja juurimisen ja mahdollistamaan hallinnolliset toimet. Ja Italian viranomaiset ovat kertoneet meille, että oli useampi juttu, jotka olivat käynnissä eikä ole tietää, koska ne toteuttaa sen, koska 12 juttua on jo ollut käsittelyssä, joten emme tiedä milloin asiassa päätökset toteuttaa Painotamista, että tämä tehdään mahdollisimman nopeasti. On tässä sääntöjä yksi toisensa jälkeen ja tämä nyt on 13 luettelossa. Italian maatalousministeri selitti meille myös, että pyysimme häntä toisen näytteen ennen kuin arvioimme, onko puu saanut tartunnan. Nyt on kaksi uutta puuta, jotka ovat saaneet tartunnan 20 kilometrin sisällä. Tämä pidentää prosessia. Nyt ei noudateta Euroopan eikä Italian kasvin suo kasvitautinormeja. Okei, okay, meidän on tehty sosioekonominen arvio ennen kuin ryhdytty toiseen. Eikä tämä ole tyydyttä meitä, koska tämä ei ole mitenkään välttämätöntä komission päätöksen pohjalta. Hänen vastausten pohjalta olemme aika pettyneitä. Erityisesti kun me tiedämme, että on rikosjuttu, joka liittyy näihin puihin, jotka on tartunnan ja jotka pitäisi leikata. Ja päätöstä on jatkettu kuudella kuukaudella. Ymmärsimme, että 13. kuudetta pyysimme, että saisimme nämä asiakirjat, mutta tätä päätöstä jatkettu kuudella kuukaudella. Tämä miten kautta asiaa. Koska ne puhutaan, että pitäisi leikata, niitä ei leikata. Ja nyt kun kuuden kuukauden jälkeen tässä leviämisalueella. Voisi toivoa, että uusissa tapauksissa tammit olisivat nopeampia, jos noudatetaan tuomioistuimen päätöksiä. Maanantaina herran komissaari tapaa ministeri Marttiinan ja painottaa yhä yhteisötoimien täytäntöpano mahdollisimman nopeasti, sillä mitä enemmän aikaa menee hukkaan, sitä enemmän puita, jota ei leikata. Ja tämä suojelualue laajenee ja emme tiedä, mihin asti tämä leviää. Mun puolesta me ryhdymme oikeusjuttuihin, sitä komissio voi tehdä ensimmäinen rikkomusmenettely on ollut ja jatkamme uuden parissa. Paikalliset viranomaiset ovat monimutkaisen ongelmatiikan kanssa tekemisessä. Ja tässä on päällä vielä tämä rikosjuttu. Tärkeintä on kuitenkin päätökset. Ja komissio välttämättä se täytyy ryhtyä täydentäviin oikeellisiin toimiin. Tämä Italiasta. Yksi myönteinen piirre, eli heillä on valvontaohjelma. He ovat työllistäneet ihmisiä siihen, mutta ennen kuin tätä suojavyöhykettä valvotaan oikein. Siihen menee kolme neljä kuukautta. On vaikeaa tai hidasta. Yksi komissio pyrkii painamaan päälle mahdollisimman paljon, että Italia toimisi. Ranskan puolella tilanne kehittyy. Korsikassa on useampi tartuntapiste 253 tietääksemme. Provencessa d'Azurissa 14. Ranskan viranomaiset perivät juurimaan sairauden taudin. He ovat toimineet valtavan tehokkaasti. Helmikuussa on auditointi pidetty. Meidän tarkistamme ovat käyneet Korsikassa ja Provence, Provence Alpcot d'Azur alueella. Siellä on iso vaihde päällä. Ja siellä painettiin, että tauti ei leviä sen alueen ulkopuolelle, jossa sitä ei ole, mutta me emme ole varmaan, onko tämä täysin eristetty. Ei, ole vaan, ei kavalvonta ole täysin yhtä päätöksen mukaista. Ranskan täytyisi reagoida auditoinnin tuloksi Meidän pääjohtajamme on tavannut Ranskan maatalouden pääjohtaja, maatalousministeriön pääjohtaja. Me toimme Ranskan viranomaisia. Kaikesta keskustellaan komiteassa asiasta jälleen. Sitä puhutaan huomenna. Kestyslistalla on Italia, Ranska, Saksa kestyslistalla Xylelan suhteen. Toisaalta olemme saaneet tiedonannon Saksasta 17. Ää, kuudetta tämä on kasvihuoneessa sijaitseva puu, josta olemme sanoneet, siis laakkeripuu. Olemme ilmoittaneet, että tämä alue täytyy merkitä. Täytyy ottaa vakavasti, täytyy tehdä tutkinta. Saatiin heti esille terveysviranomaisten kanssa, sitä keskustellaan huomenna. Saksassa on siis yksi kasvi. Se ei ole ollut tietoa, että muita on, saaneita kasveja ei ole, ja voisi toivoa, että tilanne on hallinnassa. Tässä tilanteessa olemme tartuntakohteiden suhteen EU-maissa. Toukokuun päätös on aivan riittävä siihen, että jäsenvaltiot voivat juuria tai pitää sairauden kurissa. Ja nyt se täytyy tehdä. Siinä koko juttu lähestymistapa perustuu tutkimukseen. Olen vetänyt EFSAa seuraamaan kaikkia uusia tapahtumia. Se tarvitsee, päätöstä muutetaan, mutta päätös on tarkoituksenmukainen. Komissio on välineet, joita komissio voi käyttää. Meillä on myös oikeusjuttuja käynnissä silloin, kun sitä mieltä, että jäsenvaltiot eivät tee mitä pitäisi. Ja kun he tekevät mitä pitää, heillä on oikeat rahoitukseen, kuten tiedätte, komissiossa on kasvinsuojelurahasta yhdessä eläinsuojelukollegoiden kanssa valvontaa ja taudin poistamista varten. Mutta varoja voidaan käyttää vain jos toteutetaan muun muassa yhteensä lainsäädäntöä. Selvä on, että noudata, että Yhteensä rahoitusta ei voi käyttää. Eli tässä on käärme, joka puree omaa häntäänsä. Eli täytyy noudattaa yhteislainsäädäntöä ja tässä se rahoituksen ja tämä yhteislainsäädännön noudattamisen tarvitaan. Kommunikointi paikkansa tasolla on tärkeää parlamentaarikkojen rooli paikallistasolla on tärkeä ja tästä taisin, että EU pitää tätä sairautta merkittävänä. On vaikeita niille, joilla, joiden palmipuut ovat sairastuneet. Näiden puiden uhraaminen on erityisen vaikeaa, mutta tämä tapahtuu yhteisen hyvän nimissä on hyväksi. Annetaan välittää tämä tieto. tässä on myös roolinsa. Tämä on paha juttu tälle alueelle, mutta ainoa keino välttää sen, että pian tai yhtenä päivänä muut joutuvat samaan. En ennaltaehkäisevät toimet ovat välttämättömiä tämän sairauden ehkäisemiseksi. Että toteuttaako missä seurata täydetään aktiivisesti. Me kollegamme ja komission oikeuspalvelut ovat tässä aika toimeliaita. Gracias, señor André. Kiitoksia, rouva Andrei. Nyt alamme keskustella. Ensin rouva Arang. Kiitoksia, puheenjohtaja. De la variedad picual. Los colegas... Tässä on oliviöljy, jos te kollegat eivät tiedä. Los colegas quizás no lo sepan, pero... Et ehkä tiedä, Mm, mutta ehkä tunnet tämän pikual äh, laadun, josta käyttää tällaisen mansikkasalaatin, se on erittäin hyvä. Kun tässä puhutaan nyt tästä Ksylelsa kuuntelin komissiota, hän puhui tuhosta, saastumisesta, tarttumisesta, huolista ja silloin puhuttiin ihan samalla tavalla kuin tämä tapa alkoi unionin alueella. Saimme silloin kuulla, että pyritään välttämään juuri se, ettei uusia tautitapauksia ilmene, että valvottaisiin tarkemmin rajoja. Näissä asioissa näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tiedämme kaikki, että näin on. sitten käykin niin, on käynyt niin, että Euroopan komissio kertoo meille, sanoi tämän meille jo kaksi vuotta sitten, ja tänäänkin toteaa olevansa huolissaan, ja meillä on uusi kasvinterveysasetus, jonka kautta pitäisi pystyä taistelemaan kolmesta maasta tulevia tauteja vastaan, mutta kuitenkin samanaikaisesti Euroopan komissio haluaa vähentää äh, tuontikontrollia ja muita riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi äh, muihin kasvitauteihin. Minun valtuuskuntani hiljattain esitti kysymyksen komissiolle ja kysyi, minkä takia se sanoo jotakin ja tekee toisin, koska komissio nyt meille kertoo yhden asian toimii aivan päinvastoin käytännössä. Siis käytäntö on ihan eri kuin puheet komission kohdalla. Mielestäni meidän pitäisi toimia johdonmukaisesti, jos me haluamme kattavalla tavalla ulkorajoja ja satamia valvoa ja suojautua tulevilta taudeilta, jotka voivat vaarantaa tuotantomme, niin silloin meidän kyllä täytyy lisätä kontrollia ja seurantaa ja valvontaa eikä vähentää. Vaikka tässä viitattiin tuomio, tuomioistuimeen, niin komissio kuitenkin tässä on e-, erehtynyt näistä välineistä, koska se käyttää aivan vääriä välineitä kuin tarvittaisiin. Ja ainakin meidän pitäisi selittää mm, ja vastaan kysymykseen, minkä takia uskot, että jos on vähemmän kontrollia, niin silloin turvallisuus kasvaa. Miten se on mahdollista yleensäkin? Ja toinen asia on niin, että Kiina pyytää, et, on pyytänyt pitää meidän hedelmiä ja vihanneksia 15 päivää kylmässä ennen kuin niitä otetaan myynti. He vaativat kahden viikon kylmäkäsittelyä. Kaikki hedelmät, jotka viedään USA sama homma. Ja käy, onkin niin, että me, silloin kun me puolustaudumme muilta sairauksilta, kuten juuri tämä, josta tänään puhutaan, ja taumatot, tiiviä esimerkiksi täytyy lukea mahdoton sana muistaa, on siis niin, että me myön, suostumme siihen, että tänne lähetetään tuotteita, joissa on mahdollisesti sairauksen saastuneita, ja me emme mitenkään käytetä kylmäkäsittelyä. Minkä takia ei? Miksi me poistamme nämä ennaltaehkäisevät tarkastukset, koska käsittelyhän on tämä kylmäkäsittely. Ja Euroopan komissio sanoi jotakin epämääräistä, niin kuin että toimitaan tehokkaasti. No mutta kylmäkäsittely on se, siis kaksi viikkoa kylmässä tuontitavara rajoilla. Muuten emme ole suojautuneita. Näin tekee Japani, Kiina, koko maailma. Miksi ei EU? Vielä lisäksi, kun käsitellään tätä ongelmaa, joka oltaisiin voitu välttää, jos rajat olisi, rahoilla olisi harjoittu kunnosta valvontaa. Joko muunamme suuntaa, jonka komissio on valinnut, tai sitten päinvastoin tai emme hoida taksylella kysymystä. Sitten sitten vielä äh, tämä, nämä muut taudit, musta täplä ja muut. O sea, hablemos claro. Meidän pitäisi nyt puhua suoraan. Haluammeko me eurooppalaista tuotantoa vai ei? Muchas gracias, señora Herrán. Tiene ahora a continuación la palabra. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sebastian. Señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja on aika symbolista se, että meillä on nyt jaettu oliviöljyä juuri kun me puhumme tästä ksylillä ongelmasta Tästähän on tässä kysymys. Me puhumme tämän Olivin puolesta. Tämä liittyy seuraavaan kohtaan, mutta para recordarnos que es, ¿eh? qué es lo que nos... Se on Xylellasta. No, si... Tästä, tässä on kysymys. Minä pidän suuressa arvossa terveyden pääosastoon sanoja, mutta ne eivät kuitenkaan ole rauhoittaneet minua, koska jotta on jo kolme maata, joita tämä tauti on koskettanut. Ja kysymys on yhteismarkkinoista, eli <clears throat> tässä taataan henkilöiden ja tuotteiden liikkuvuus, ja me emme voi soveltaa yhtä ainutta ratkaisua. Ja, ja katsoo sitä, miten valtiot tuottavat näitä toimenpiteitä, jotka lähtevät komissiosta, eli, eli törmätään tällaisiin oikeudellisiin ongelmiin, joita on nähty myös Italiassa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä on Eurooppa, että jos me pystymme vahvistamaan sitä, että toimimme johdonmukaisesti. Jos meillä on yhteismarkkinat, silloin meidän täytyy myöskin hoitaa asiat yhdellä tavalla yhteisesti toimia. Tämän tyyppisiä ongelmia vastaa siis yksi yhtenäinen äh, nähtymiskata, joka äh, on kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, koska tällaisia ongelmia on olemassa. Tämä on ongelma, joka on eurooppalainen, ei näiden maiden ongelma, jota tämä tauti nyt koskettaa. Ja tämän komission osalta on tärkeää, että pitää tiukkoja, pitää ottaa selkeästi kantaa, että tässä voidaan suvaita sitä, että jokainen maa leikkii eri tavoin tämän asian parissa, Mä täytyy katsoa, että se mitä komissio on päättänyt on pannaan toimeen. Oli yhtä mieltä sen kollegan kanssa myöskin siitä, että, että katsoisin asiaa on toiselta kannalta asiaa, eli mistä ongelma tulee, koska sitten kun me käymme tätä taistelua, se on hyvin vaikeaa. Ja tämä tapahtuu siksi, että aika ajoin me olimme kärsimässä ilmastonmuutosta, ovat muutamassa lämpötilaolosuhteella me näkemässä, että tällaiset taudit, joita ei ollut aikaisemmin, ovat nyt ilmestymässä tänne. Olemme tehneet kovasti sen eteen, että pyrittäisiin estämään tätä tautien siirtymistä, että voisimme katsoa sitä, mutta eh, on Tenemos que rebajar las eh, medidas. Suunnitelma, joka pyritään saamaan aikaviraseen välittämällä, pystytään puuttumaan eh, näihin situselmiin, joita myöskin, joita myöskin vaikuttavat eri taudit, mutta että se, että eh, ollaan luomassa samantyyppisiä, on samantyyppisiä ongelmia kuin yksilöillä, meillä hetkellä olemassa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että esittäisin kysymyksen vielä komissiolle, pääosastolle, mitä ovat mahdollisuudet, tulisi mahdollisuudet, joita komissiolla tällä hetkellä pystyisi koordinoimaan yhtenäistä toimintaa, joka olisi samankaltainen kaikilla alueilla, joita tämä tauti koskettaa, ja miten tämä liike, joka siis niillä alueilla osalta, jos, tämä alue vaikuttaa, on hyviä uutisia, että tässä olisi tapahtumassa jotakin. Ahora... Sebastian. Seuraavaksi edustaja Zulo. Zulo. Eh, vorrei fare un paio di commenti a nome della mia collega Rosa D'Amato che oggi... Kiitos. Pari commenti kollegani Rosan puolesta kaipaisi, että hän on Apuliasta. Hän on sillä fastidiassa ongelmasta huolestunut ja hän haluaa löytää vaihtoehtoisia kestäviä keinoja tehdä jotain, niin että voimme ainakin elää tämän OQDS kanssa. Silloin todetta kolmessa jäsenvaltiossa panta sitä tiedonannosta. Tämä merkitsee, etteikö sitä epävirallistakin näkyisi. Koska EUn sisäisen kaupan vuoksi paljon biologista materiaalia kulkee EUn sisällä. Eli tätä voidaan pitää endemisenä mikroorganismina EU-ssa eikä ainoastaan Apuliassa. Ransadamaatta äh, teki tämän muutoksen pyynnön, mutta kuukausi sitten, että komissio on päättänyt siirtää Xylellään äh, relevantin direktiivin liitteeseen. Liitteeseen, jossa käsitellään EUlle endemisiä kotoperäisiä sairauksia. Olla tyytyväinen tästä, mutta täytyy etsiä uusia toimia, jos sillä on ongelmaa. Ongelma, joka koskee myös Italiaa. Meidän mielestä sillä ei voida poistaa juurimalla puita. Puita täytyy käsitellä sisäpuolelta, joten ne olisivat luontaisesti resistenttejä tappamaan bakteerin. Ja silloin täytyy panostaa vaihtoehtoiseen tutkimukseen. Tähän mennessä on ollut vain yhden keinon lähestymistapa. Vaarissa on tehty tutkimusta ja asiantuntijat miettivät, käsitelläkö sydällä oikein nyt, mutta se on oikein pääkysymys. Kysymys on siitä, jos komissio haluaa lopettaa tämän leviämisen, niin tämä onnistuu yhteistyössä paikallisen tässä kanssa – viljelijät alueella ovat pitäneet apua jo kuukausia, koska olivipuutteita he ovat vuosia hoitaneet, ovat vaikeuksissa. Komission täytyy kantaa vastuunsa ja tukea vaihtoehtoista tutkimusta, joka keskittyy muihin vaihtoehtoihin kuin puutteen juurimiseen, joka johtaa, meidän täytyy saada bakteeriresistenttejä puita. Meillä on sitä vaan ohjelma, joka ei tuota mitään uutta. Kolmas kohta. Komission sellainen tutkimus tähän on tukenut sulella tutkimusta ja pitäisi olla vähän kriittinen. Pitäisi vetää EPSAn näkemyksiä biologisesta äh, sulella torjunnasta ja miettiä vaihtoehtoja. Loason, tiene la palabra. Oui. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän ryhmämme on pyytänyt tätä keskustelua, koska me kävimme tutustumassa etelä tälle alueelle. Olimme Andreasat kaupunki, jota voidaan pitää Euroopan oliviöljy pääkaupunkina sen jälkeen, kun lokakuussa 2013 Puljan alueella Xylella bakteeria löytyi ja se on tuhannut 60 000 hektaaria olivipilelyksiä. Nämä ovat huomattavia taloudellisia vaikutuksia ja vastaanototuksia. Olemme keskustelleet tuottajien, poliitikkojen, tutkijoiden kanssa, erään osuuskunnan vastuullisten henkilöiden kanssa ja sitten selkeitä kysymyksiä. Tietenkin komissio Euroopan tuomioistuin, samoin Italian hallitus ovat tehneet vakavan päätöksen poistaa vain sadan metrin alueelta puita sairaiden puiden ympäriltä. Ja ei ole haitallinen Olivipuille Se ei vaikuta tuotannon määrään, se ei vaikuta mitenkään terveyteen. Haluan täsmentää tämän, kun jos käyttää näiden puiden oliveja. Se ei vaikuta tuotantoon. Kannattaa täsmentää tämä seikka. Jos tämä juuriminen jatkuu, niin talousalueella kärsii, erityisesti kun samanaikaisesti EU on antanut Tunisialle tuon, huomattavan tuontikiintiön ilman tullimaksuja. Varsinainen skandaali. Kuvitelkaa tänne viljelijöiden tilannetta Italiassa. Jos sanotte heille, että pitää poistaa puita ja se on ainoa ratkaisu taloudellisesti ajatellen ja ympäristön kannalta, niin se on ihan dramaattinen tilanne. No niin, sitten on vielä se ongelma, että keskustelukumppanimme siellä osoittivat selvästi, minkälaisia tuloksia tutkimuksesta on saatu Vaarin tutkimuskeskus. Tämä on tärkeä asia. Mikä takia näitä tietoja ei ole julkaistu ja miksi kukaan ei saa näitä tietoja käsiinsä. Sehän on ihan uskomaton juttu, en ymmärrä. Haluaisin, haluaisin että italialaiset kollegat voivat täsmentää tätä asiaa vielä tarkemmin, koska se koskee aivan tietysti puljen aluetta. Mutta niin kuin täällä äsken sanottiin, Ranskakin seuraa huolestuneena ksylolafastidiosan kehitystä, koska esimerkiksi Korsika kärsii tästä myös tällä hetkellä. Perin, yhteiset metodit saisivat, saattaisivat olla tässä ratkaisu ongelmaan. Kiitoksia, herra Luazo. Sitten vielä lopuksi edustaja Dorman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä kollega Erant sanoi, eli kasvien ja eläinten tuonnissa pitää olla tarkkoina sen suhteen, mitä kaikkea tässä tuodaan. Että on Euroopan Mä maataloudella tulossa suolia nimenomaan näistä aiheista, mutta se mitä nyt täällä kuulen on suoraan sanoen aika yllättävää se, mitä herra Luassu juuri sanoi. Tieteellisesti mitä niin on täysin selvää, mitä pitää tehdä, jos tällainen taudin aiheuttaja esiintyy, onpa kysymys kasveista tai eläimistä, silloin nuo kasvit ja eläimet on joko tuhottava tai tapettava. Me tiedämme kaikki, mitä komissio tänään totesi me tiedämme kaikki, että se, mitä Apuliassa tapahtuu pohjimmiltaan, on puolueiden poliittista ö, kiistelyä. Se on noussut esille tänään tässä keskustelusta. Kysymys ei ole ollenkaan mistään tieteellisistä tiedoista tai havainnoista. Ja jos me haluamme estää, että tämä taudinaiheuttaja leviää kautta Euroopan ja, ja tuhoaa pysyvällä tavalla oliivin tuotanton, tuotantoa Euroopassa. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta ainakin yritämme pysäyttämään tämän äh, taudinaiheuttajia niillä alueilla, joissa valitettavasti, valitettavasti esiintyy. Ymmärrän siellä, että oliivin tuottajille tämä aiheuttaa suuria ongelmia. Ja huolehtia siis siitä, että se pysyy näillä alueilla ja huolehtia myöskin siitä, että tämä, yritetään tämä taudinaiheuttajia poistaa näiltä alueilta. Kysymys on siis siitä, että se esiintyy kasveissa ja kun me tiedämme, miten kasvit ylipäätään käyttäytyvät, se merkitsee sitä, että nämä kasvit on poistettava ja ne on poltettava, jotta poistetaan samalla myöskin nämä taudin aiheuttajat. Me voimme tehdä tutkimusohjelmia, jotka ovat järkeviä, mutta jos me odotamme, että jossakin vaiheessa saamme sitten jonkinlaisen tuloksen näistä, voi olla niin, että tämä bakteeri on levinnyt jo kaikkialle Eurooppaan, ja silloin tässä syntyy suuri riski olivin viljelijöille. Gracias, señor Kiitoksia, herra Dorfman. Sitten edustaja De Castro vuorossa. Presidente, grazie anche ai colleghi che sono intervenuti, grazie naturalmente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille, Ja puheenjohtaja, kiitos komissiolle, joka on täällä. Ensiksi kiittää sen kovasti Rova Aguileraa pikkulahjasta. lahjasta Italian öljyllä ei ole mitään tekemistä Xylellan kanssa. Se tuotetaan puista, jossa ei, ei ole Xylellä. Kiitos kollegoille, jotka muistuttivat tästä. Kolme lyhyttä kommenttia. Olen samaa mieltä äh, Dorfmanin Sebastian muiden kanssa. Globalisoituminen merkitsee, että meillä on maailmanlaajuisia sairauksia. Näin on ollut ennenkin tarvitaan lisää rajaa tarkastuksia, koska kuten komissio sanoi, Sylellä tuli koristekasveista, jotka tulevat Hondurasista ja Kolumbiasta. Ei ole mitään kysymystä, etteikö tartunnan saaneessa sen kasveihin liittyy rajaan tarkastusongelma ja karanteeniongelma. Toinen kysymys komissiolle. Kun me jotka ovat alle elossa satoja vuosia, valiokunnan jäsenet käyvät Apoliassa, joka on käsitteen. Nyt ei ole mistä tahansa puusta kiinni. Kysymys on satoja vuosia vanhoista puista. Tässä on erittäin monimutkainen sosiaalinen ongelma. Tätä vähän ymmärrystä. Meillä on säännöt, mutta hyvät ystävät, Nöyrästi pyydän komissiolta, antakaa vähän toivoa tälle alueelle, Lätsien ympärillä, alueelle, jossa tartunta esiintyy. Alueelle, jossa Euroopan standardit ei toimi. Meidän täytyy tarjota toivoa viljelijöille. On tutkimusta, että täytyy rohkaista, joka antaa vähän toivoa resistenttien kant- luomiseksi. tämä Toinen toivon, mitä voimme tar- että ihmiset voivat jatkaa viljelijöinä. Muuten valtavan tärkeä tuotantosektori loppuu tuolla alueella. Joten pyritään reagoimaan alueella, tavalla, joka on alueelle spesifi. Nämä ovat tärkeitä asioita, kuten ministeri Marttina on todennut. On tärkeää, että Eurooppa pitää rajoista huolta ja sitä vähän ymmärrystä radikaalin suunnitelma toteuttavissa. Täytyy tarvita toivoa sellaisten laikkeiden istuttamisen suhteen, jotka ovat sillä vapaita tai ainakin resistenttiä. Kiitoksia. Sitten vielä lopuksi annan puheenvuoron komission edustajalle. Sante pääosastosta, että ehkä hän voisi hiukan antaa vastauksia näihin huolestuneisiin puheenvuoroihin keskustelussa. Olkaa hyvä. Voisitteko, toivottavasti voitte antaa meille hiukan toivoa paremmasta. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä keskustelusta, vilkkaasta keskustelusta niin mitä me nyt voimme sanoa? Rajakontrollit on selvää, että alussa tämä varmasti oli ongelma. On, ongelma. Ja joskus tietysti oireet eivät ole näkyvissä. Tämä ei ole aina ihan niin helppoa kuin voisi luulla. Ja tämän takia sitä paitsi on, on haluttu kaataa puita sadan metrin alueelta, jos on ma- jos epäillään jotakin puita, vaikka ei välttämättä mitään näky, siis näitä hän ei aina näy, ja se on tässä ongelmana. Ja juuri tämän takia tehdään te- tarkempia testauksia, näin voidaan löytää sairaus, vaikka se ei näkyisi vielä. Sitten raja kontrollissa on tietysti avainasemassa. Haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että komissio 2015 jäsenvaltioiden äänestyksen äänestyksen jälkeen kielsi tiettyjen kasvien tuon, jotka ovat peräisin Honduraksesta ja Kostarikasta, siis se oli kahvista. Tämä on selvä kielto siinä kohtaa. Sitten äh, rajavalvontoja ei ole vähennetty, niitä pitää vahvistaa, se on tärkeää, se kuuluu myös tähän uuteen asetukseen valvonnasta ja kasvilainsäädännöstä. Tämä on ihan selvästi tärkeä aspekti. Kuulin sanottavan, että meidän vientimme saa tällaisen kylmäkohtelun. Mekin pyydämme vastaavaa tietyiltä tuontituotteilta käsittelyä ja muuta. Täällä mainittiin eri sairauksia, on kyse sitten komatotiviasta tai öö, näistä muusta täpläsairauksista koskien sitruskasveja tai näihin tullaan puuttumaan yhteisötasolla. Mitä tulee sitten kauppaan ja sieltä tavara kulkee sisämarkkinoilla, kun on tietty ra- rajoittu rajattu alue, niin siinä ei pitäisi, tuoten ei pitäisi päästä tältä alueelta, se erittäin tiukoissa olo, valvotussa olosuhteissa, tiukassa valvonnassa, mutta sääntö on sellainen, että tästä ainoastaan, jos tämä kasvitarha on kaukana sairastuneista alueista niin, mutta kaikkia valvotaan ja seurataan ja tarkistetaan. Sitten Tutkimus ja sairautta vastusta kestävät kasvit on joitakin olivilajikkeita, jotka tuntuvat kestävimmiltä, koska kun ajatellaan näitä täysin tuhottuja olivialueita, joskus siellä on kasveja, jotka ovat kuitenkin kestäneet ja olet vastustuskykyisiä. Bakteerin kohdalla ei, miten sanoisin, ei käsitellä, käyttää antibiootteja, jos on sairas ja on tällainen bakteeriperäinen sairaus, silloinhan otetaan antibiootteja siis äh, ruiskutetaan antibiootteja ja sitten kun se, ne tunkeutuvat äh, puun syihin, mutta tässä tapauksessa ikävä kyllä nämä ovat tällaisia vaikeampia välineitä käyttää jo tällä hetkellä ikävä kyllä taudinvastainen taistelu on lähinnä tätä puiden juurimista, kaatamista. Ja komissio tukee tiettyjä tutkimusohjelmia taloudellisesti. On Horisontti 2020 ohjelma, joka on meneillään. Sitten on eräs toinenkin ohjelma tulossa. Paljon on ja uusi ohjelma, josta vielä keskustellaan. Siinä olisi 700 miljoonaa euroa Ksylellä on varattuna. Toivottavasti tästä sitten jotakin saadaan irti jossain vaiheessa ehkä saadaan aikaan tällaisia kestäviä lajikkeita. Se olisi tietysti aikanaan ratkaisu. Mutta nämä taudin kestävät lajikkeet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 Muchas gracias, señor André. Kiitoksia, rouva André. Tässä nyt elämme kahta rinnakkaista todellisuutta tavallaan. Tässä sanotaan, että vahvistetaan tuontikontrollia rajoilla ja edustajat sanoivat on aivan toisinpäin e- ette vastanneet myöskään konkreettisesti herra Sebastian kysymykseen, miten muutetaan lainsäädäntöä, jotta voitaisiin tu- tuoda sitruskasveja ilman sairauksia. Ymmärrän kyllä, että tässä puhuttiin ksylellä sairauksista, mutta voimme nähdä, miten lainsäädännön kautta voidaan sallia sitrushedelmien tuontia. Näin voisi tuoda, tuoda myös tiettyjä sairauksia. Tämä on huolestava aihe, niin kuin näkyy näistä puheenvuoroista, ainakin tässä valikunnassa. Kiitän teitä tästä puheenvuorosta, Merola Andre. El siguiente punto, que era el motivo. Sitten seuraava kohta. Oliviöljy. Ja tämä liittyy myös tähän virkamatkaan, joka tehtiin Andalusiaan, minun alueelleni Andalusiaan 17, 18 ja 19 toukokuuta. Siksi toin teille tällaisen tyypillisen tuotteen Kain alueelta. Siellä on paljon olivipuita etelä Hainista. mutta Tässä on tällainen pieni näyte sitten teille toivottavasti nautitte siitä sitten loman alussa. Hainin olivialueen tuotteista. Se, siellä tämä on tällaista vuoristo-oliviöljyä. Ja tämä on tietysti ekstra virheen tuote, neitsytöljyä. Sitten haluaisin jokan kertoa tästä matkasta, jonka teimme Andalusiaan omalle alueelleni. Niin Tämä on espanjalainen autonominen alue. Siellä on kaikkein eniten väestöä, todella tiivis asutus, vähän niin kuin Portugalissa. Ja siellä on yli 8, yli 8 miljoonaa asukasta, 25 tuotantoa, maataloustuotannosta tapahtuu siellä. Meille tämä oli todella tärkeää. Olin Herra Sikierski puheenjohtajamme oli paikalla, samoin moita, muita edustajia oli mukana. Me vierailimme aivan erityisesti tiet, tai tutustuimme tiettyihin kysymyksiin, koska siellä on paljon materiaalia, sieltä löytyy lähes kaikenlaista tuotantoa, mutta me keskityimme tiettyihin tuotanton, tuotannon aloihin, jotta pystyisimme tutustumaan maatalous, maatalouteen Andalusiassa se vaikuttaa, tämä tuotanto on tärkeä BKTn kannalta. Aloitimme Seviasta, siellä vierailimme ruusutarhoilla. Ja, ain... ja se on varsin lähellä kansallista Donianan puistoa. Näimme, miten siellä voidaan viljellä riisiä ja vierailimme siellä ensimmäistä kertaa ja näemme, miten yhdistetään tämä viljely luonnon kansanpuiston yhteydessä. Sitten me kävimme Cordoban provinssissa, maakunnassa. Siellä on ekos... Siis, siis, Ekosysteemi, aivan ja siellä oli myös sen jäsenen e- e mukaan kaikki pystyvät tutustumaan hyvin tähän alueeseen. Tämä on aivan eri, erityislaatuinen ekosysteemi. Se, nimittäin tällainen DESA-laidun alue. Siellä on maataloustoimintaa, karjanhoitoa ja metsänhoitoa, metsätaloutta. Ja tämä on näiden eri aspektien välillä kolmella toimintaa siis DESA-alueella, laidun alueella ja tämä, nyt kun ajatellaan sitä YMPn uudistusta ja sellaisen pilarin muutoksia, niin tämä on vaikeuttanut paljon tätä maataloustoimintaa ja karjanhoitoa ja metsätaloutta tällä alueella. Tämä nyt on, on vaikeuksia hyötyä tästä, toimia tässä tilanteessa. Me kävimme ihan paikan päällä ja tässä ekosysteemissä tämä on tästä vapaata karjankasvatusta. Siellä on äh, äh, sikoja, lampaita erityisesti, nautakarjaa ulkoilmassa oikeastaan koko vuoden, paitsi kolme, neljä kuukautta, mutta muuten ne ovat ihan vapaassa luonnossa. Ja meille tämä on aivan erikoislaatuinen ekosysteemi, mutta jos me emme pysty, ja tämän takia olikin järkevää vierailla juuri täällä, jos me emme pysty onnistumaan siinä, että tämä ekosysteemi, jossa harjoitetaan la, vapaata karjan kasvusta ja muuta toimintaa, jos ei oteta tätä huomioon ja näitä erityispiirteitä maatalouspolitiikassa, niin silloin jäädään ulos ensimmäisen pilarin tuista. Ja suoraan että se olisi kyllä harmi ja suuri sääli, koska kun on Andalusian paikallishallintoa, haluan muuten kiittää tätä paikallishallintoa kaikesta yhteistyöstä ja työstä, jota tekivät me, matkan onnistumiseksi. Samoin kiitän Espanjan hallitusta. Me siellä saimme nähdä, kävin myös erässä osuuskunnassa, jossa on mukana kaikenlaista ka- karjanhoitoa tällä, tässä provinssilla, provinssissa. Yli kolme tuhatta karjankasvattajaa kuuluu tähän maito-osuuskuntaan. saimme kuulla uutisen, sitä me kovinkaan pitäneet. Nimittäin maitolitran hinta ei ollut laskenut huolimatta kriisistä. Me näemme, että miten tällainen yhdistyminen ja edistyminen, jota saadaan aikaan tässä GOVAF-osuuskunnassa, GOVAFissa saatiin aikaan, niin tämmöinen alue, jossa maata, maatalous on kaikkein tärkeintä, oli kärsinyt tässä tilanteessa. Sitten kävimme myös ö, Helmätarhassa Huodokivirin alueella. Siellä käytetään tietynlaista teknologiaa ja aivan erityisesti kasvatetaan mm, kivellisiä kasvihedelmiä ja sitrushedelmiä sitten seuraavana päivänä kävimme maatilalla Sevian lähellä. Siellä kasvoi, kasvoi olivipuita ja siellä sitten arvioimme olivi, olivin kasvatustilannetta tällä hetkellä tarjonta, jota Andalusiassa olivialalla on, se on saanut nyt erittäin hyviä tuloksia aikaan, paremmat tulokset kuin aikaisempina vuosina. Osuuskuntatoiminta pystyy kehittämään tilannetta ja parantaa tilannetta taloudellisesti. Ja osuuskuntatoiminta toimii todella hyvin tällä sektorilla ja me näimme, miten silloin, kun organisoidaan toimintaa, tulokset ovat parempia. Tämän lisäksi saimme vielä vierailla joissakin nähtävyyksissä. Meillä oli siis myös tällaista vapaa-ajan toimintaa tai viiretoimintaa. Andalusia on varsin suuri alue. Maatalo- maatalous on, maatalous kattaa 25 prosenttia koko alueesta ja siksi siellä on paljon maataloustoimintaa ja erilaisia maataloussektoreita. Mutta me tutustuimme siis olivin kasvatukseen ja näihin tähän erityisen DESA-laidun alueeseen. Samoin tutustuimme riisin kasvatukseen Donianan kansanpuiston alueella. Tämän tap, tutustuimme siis pienen osan omaa provinssiani. tässä Philip sanoi minulle, että tällainen kiitoskortti, kirja on jo lähetetty ja puhuin äsken tästä erityisestä ekosysteemistä, sen vaikeuksista, miten se sopeutuu eh, ykköspilariin. Se, tästä, tämä kirja on lähetetty jo komissiolle, että saa tutustua tilanteeseen yksityiskohtaisesti. Eh, puheenjohtajamme allekirjoitti kyseisen kirjeen nyt sitten pyydän teitä vain nauttimaan tästä neitsyt öljystä. Sillä on arabiankielinen nimi Sakura. Alueelta, jolta tämä öljy on peräisin. Ja nyt on, voitte estää puheenvuoroja tästä matkasta, jos on sanottavaa. Aini, niin, unohdin yhden asian, suokaa anteeksi. sihteeristön mietin, tämä raportti jaettiin, tämä joka on täällä. Tämä sihteeristö laati. Vielä oli myös matkalla. Haluaisin kiittää sihteeristöä lämpimästi koko sihteeristöä ja edistyt teitä kahta. Samoin vastuuhenkilömme Mägiä SD-ryhmästä ja samoin Maleen ja minun avustajani. Me kaikki teimme työtä sen eteen, että tämä onnistuisi. Joten vielä lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka myötä vaikuttivat tähän. Nyt saatoimme tutustua pieneen osaan andalusialaista maataloutta. Rabokovis, olkaa hyvä, että tehän olette paikan päällä. Tekin voitte kertoa omista vaikutelmistanne. E, <clears throat> hvala za to priložnost. E, najprej iskreni čestitke e, Klara vam in pa sekretariato ekipama. Niin. Sihteerillekin kiitos. Minä onnittelen myös avustajanne ja kaikkia sihteeristön jäseniä. Haluan myöskin kiittää kiittää ministeriön edustajia. Tämä oli todellakin aivan erinomainen vierailu. Saatoimme tutustua riisinviljelyyn, saatoimme myöskin nähdä eh, siankasvatusta, näimme osuuskunnat ja oliivitarhat. Minun on sanottava, että näimme tämän ekosysteemin ja ennen kaikkea sikojen kasvus, joka tapahtui eh, vapaasti, niin nämä eläimet liikkuivat vapaasti, oli hyvin vaikuttavaa. Oli tullakin tärkeää siis se, mitä huomasimme, että organisoitumisella on merkitystä ja viljelijät voivat itse eh, tällä tavoin huolehtia omasta tulevaisuudestaan. Esimerkiksi Maidon tuottajilla on omat osuuskuntansa ja on olemassa tällainen kaupan verkko, jonka kautta näitä tuotteita myydään. Saamme myöskin tätä hinnoista ja kuulin maidon hinnastakin. Tai kysyin sitä, mutta osuuskunnan jäsenet ilmoittivat vain, että hinta oli parempi kuin muualla Euroopassa. Me siis todellakin saimme vaikutelman siitä, miten hyvin on mahdollista järjestäytyä. Haluan kiittää näitä eri organisaatioita tästä vierailusta, jonka me teimme. Ja nyt syyskuussa vähän valiokunnan valtuuskunta tulee Sloveniaan. Kiitoksia. Seuraava matka teidän maassanne varmasti on myös varsin onnistunut. Sitten edustaja Sebastian. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Klara haluan sanoa, että tämä virkamatka oli erinomainen. Meitä kohdeltiin erittäin hyvin ja satoimme tutustua hyvin mielenkiintoisiin asioihin. Nyt se, saatamme tutustua tilanteeseen paikan päällä, maatalouden tilanteeseen päällä, mitä myöskin katsoa tällaisia ongelmia, joita on löytyy ratkaisuja, siis ongelmat, jotka liittyvät säädöksiin, teoriaan ja sitten käytäntöön siihen, miten näitä sovelletaan maataloudessa ja myöskin äh, lihantuotannossa. Ja tämä on, äh, täytyy löytää tällainen sopeutusmahdollisuus, tämä on hyvin väistämätöntä, mutta meidän tehtävämme on tällaista sopeuttamista. Haluaisin sanoa, että tämä oli tärkeää äh, tässä äh, virallussa koska siinä saatamme nähdä sitä, mitä eurooppalaisessa säädöksessä sanotaan, että mikä on tietyn tyyppinen laidun tai tietyn tyyppinen viljelyalue tai vastaava. Tämä oli rikastuttavaa ja myöskin tuotanto, maatalouden tuotanto ja myöskin lihantuotanto ja lisätämänä kuitenkin on luontoa. Ja minusta oli hyvä nähdä se, että tämä Iberian alueen se adapta y progresa. Ilves eh, viihtyy tällä alueella ja tämä oli minusta oli tämä avain kysymys ja se, että me saatoimme nähdä tämän ja voimme siis auttaa ratkaisemaan tätä yhteyden puutetta äh, säädösten ja toteuttamisen välillä. Ja tämä minusta on sellainen asia, joka nousee esille tällaisessa, ja tämä voi auttaa siinä, että valmistellaan muun tyyppistä työtä. Toden, haluaisin korostaa, että vielä kerran myöskin kiittää kaikkea joukkuetta, joka oli valmistelemassa tätä hyvin helmällistä matkaa. Kiitoksia, herra Sebastian. Sitten edustaja Moi. Sì, allora io volevo ringraziare prima di tutto. Haluaisin ensiksi kiittää teitä tämän matkan järjestämisestä, lämpimästä vastaanotosta. On silmiinpistävää, miten avuliaita kaikki kohtaamamme ihmiset olivat. He halusivat näyttää meillä aluetta ja esitellä päivittäistä elämää. Oli mitä kiinnostavin kokemus. Siellä nyt näemme, miten valiokuntamme päätökset toteutuivat päivittäisessä elämässä. Esimerkiksi kävimme mierissä ja näemme, että ihmiset kykenevät luomaan erinomaisuutta yksilöinä – tuotantoketju tiloilta eteenpäin. Me näemme, että yksi ainoasta alueesta, jossa maitotilojen tuotanto ei ole pudonnut katastrofaalisesti, koska tuotantoketju on organisoitu. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kokonainen sektori voidaan organisoida paremmin. Sen pistävä oli, kun keskustelin ihmisten kanssa, jotka tuolla olivat töissä. Ihmiset olivat, vetivät, posivat yhteen hiileen. Asiantuntijat, ihmiset tuotannossa, ihmiset, jotka pyrkivät saamaan EU-ta avustuksia ja jotka työskentelevät yhdessä yritysten kanssa. Yhteistyö oli erinomaista kaikilla tasoilla. Siellä hyödynnettiin eurooppalaisia varoja, tutkimusvaroja, joita tuloksia saatettiin sitten hyödyntää maataloudessa, että ihmisten elinkeino säilyisi pienempienkin tuottajien huolimatta kriisistä. Huolimatta siitä, että on suurimpia yrityksiä, jotka usein hyötyvät pienten tuottajien kustannuksia, mutta tämä osa Espanjasta oli erinomainen esimerkki siitä, miten tällaista voidaan välttää ja miten Euroopan pitäisi toimia tuottavamme tehokkaammin. Kiitoksia vielä kerran. Muchas gracias, señora. Kiitoksia, Rova. Moi. Haluaisin kiittää teitä näistä sanoista. Tarkoituksena oli tutustua tämän alueen todellisuuteen osittain taisimme tässä onnistua, kun viittaan siihen, mitä sanoitte, ja kiitän vielä Filiä, Malin ja Mägiä, kaikkia niitä, jotka olivat mukana ja auttoivat siinä, että matka sujuu hyvin. Herra Bogovic, seuraava matka tehdään sitten teidän maahanne syyskuun puolessa välissä. Ja toivotan teille myös tässä onnea menestystä, niin ja varmaan tässä tuleekin hyvä matka sitten seuraava kohta numero 13. Kyse on koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen valiokunnassa. Koordinaattorin suositukset, joita hyväksyttiin viimeisessä kokouksessa, se pidettiin eilen aamulla. Te olette saaneet ne kaikki sähköpostina. Teille on siis kopio bio, myös paperiversiona, jos joku vastustaa. Jos ei ole, niin näitä voidaan nyt sitten pitää hyvät, hyväksyttyinä kyseiseen suositukseen. Näin on. No jos ei ole muita asioita, niin sitten mennään seuraavan asian nimittäin seuraavat kokoukset. 29.7. olemme hieno lahja seuraava kokouksemme, jossa komission sen Hogan on paikalla. Tämä on poikke- poikkeuksellinen kokous puoli kahdeksasta eteenpäin aamulla. Niin ei voi enää väittää, että maatalousvaliokunnassa ei työtä tehtäisi. Mehän olemme ainoa, joka täällä puurtaa ensi viikolla. Sitten seuraava kokous 30. elokuuta kello yhdeksän. Nämä kaksi kokousta on suunnitteilla. Hyvää lomaa kaikille. Seuraavan kokouksen tietenkin tulee, mutta silloin siellä onkin Ovasanen puheenjohtaja paikalla. Toivotan teille siis oikein hyvää, rentouttavaa, rentouttavaa lomaa ja tullaan sitten tarmoa uhkuvana takaisin syyskuussa. Kiitoksia.